EUlla on suuri rooli. Kiitokset teidän mietinnöstänne, se on arvokas tässä työssä ja odotan olla yhteistyötä kanssani niin, että voimme olla varmoja siitä, että saamme aikaan hyvää politiikkaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia tästä mietinnöstä äänestetään huomenna. Viimeinen kohta sitten tänään herra Kotsolinen mietintö Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petosen torjunta. Herra Kotsolino. Grazie Presidente. In un momento in cui il Trattato di Lisbona rende più... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on hyväksytty Lissabonin sopimus ja, ja petosten torjunta on erityisesti tärkeää sen yhteydessä. ratkaisevassa, mitä myös tilintarkastumistuin sanoi vuonna 2008, on ollut on ollut aika paljon näitä sääntöjen vastaisuuksia. Takapakkia on ollut melkein kaikilla osa-alueilla. Luvut eivät kuitenkaan vielä näytä, että missä tilanne on hallinnassa. toisaalta, mutta kaksi asiaa nyt erityisen tärkeää. Toisaalta täytyy ot- ottaa mukaan jäsenvaltiot vahvemmin öö, sääntöjen torjuntaan. Myöskin tietojen vaihtaminen on tärkeää. Toisaalta tarvitsemme että sitä, että EU-toimien implementointi on tehokkaampaa jäsenvaltiotasolla. Tarvitsemme parempia hallintostrategioita, jotka parantavat projektien laatua ja vaikuttavat niiden vaikutusta kansalaisten elämänlaatuun. Jotta voisimme saavuttaa tämän, niin parlamentin pitäisi painottaa tiettyjä prioriteetteja. 27 eri muotoa pitäisi analysoida niin, niitä että kussakin jäsenvaltiossa äh, harjoitetaan petosten torjunnassa ja EU varojen käytön valvonnassa tarvitsemme selkeän etenemissuunnitelman jokaiselta jäsenvaltiolta ja valvontasuunnitelmat ja meidän täytyy katsoa, että jäsenvaltiot äh, omia työntarkastoiminnansa laatua parantavat. Sääntöjen vastaisuuksia drastisesti vähentää. Täytyy saada aikaan ohjelma, johon liittyy säännösten ja lainsäädännön yksinkertaistaminen. Tämä on erityisesti tärkeä rakennerahastojen kohdalla. Meidän täytyy tehdä paljon kovemmin työtä korruption torjunnassa ja talousrikollisuuden torjunnassa ja ähm, petosten torjunnasta, kavallusten torjunnasta julkisissa hankinnoissa. Komission avulla onkin saatu aikaan erityistä ja, edistystä ja ehdotuksia on tehty, jotka koskevat pääongelmia tällä osa-alueella. Ja meidän täytyy myös tehdä jotain näiden veroparatiisien suhteen. Mietintö on mahdollisuus parantaa avoimuutta siitä tavasta, jolla eurohoja käytetään. Se antaa meidän mahdollisuuden laatia strategiaa petosten torjunnasta ja korruption torjunnasta ja sitten mitä tulee Olafiin Täytyy taata sen täysi operationaalinen itsenäisyys ja jäsenvaltion täytyy tehdä täytymättä yhteistyötä sen kanssa ja täytyy varmistaa myös se, että sillä on korkealaatuista henkilökuntaa, jota se tarvitsee. Meidän täytyy jatkaa keskusteluja siitä, että perustettaisiin yhtenäinen julkisten järjestelmä koko Eurooppaan. Haluamme parantaa tehokkuutta ja avoimuutta EU-rahojen hallinnassa. Haluamme välttää manipulointia ja hyväksikäyttöä tässä suhteessa. Meidän täytyy keskustella olennaisesta välineestä eh, kohesio rakennerahastojen implementointiin tehokkaalla tavalla. Meidän täytyy myös katsoa näitä vääristymiä, joita vielä on tietyissä osissa yhteisöbudjettia. Ja tässä meidän täytyy eh, katsoa, että enemmän saadaan edistystä aikaan koskien juuri avoimuutta ja rahoitushallinnon tehokkuutta. Jos tähän ähm, päästään ja toimielimet tekevät yhteistyötä, niin olemme todellakin ottaneet askeleen eteenpäin, jotta voimme rakentaa vahvemman EUn, joka pystyy vastaamaan kansallisemmin tarpeisiin paremmin. Sitten puhutelman puhelista Rova Makavoi. Thank you, Chairman. Kiitoksia puhemies. EPPn varjoistajana haluaisin ensin ilmaista kiitollisuuteni ja kiitokseni esittelijälle ja muille kollegoille. Meille oli tärkeää paremmat säännöt julkisessa hankinnassa suurempi avoimuus, koska tämä on herkkä alue korruptiolle, vääristää markkinoita lisää kustannuksia, jotka kuluttaja kantaa. Myös mitä tulee kaikki hyödynsaajat EU-varastoista, e varoista. Fenders from acting as chief executives. Oikeastaan samalla nettisivulla Olafin toimintaa tueta. And reasons. Pyydämme tilastotietoja syitä, jos kansalliset viranomaiset eivät ole jatkaneet tutkimuksia, niin kuin 73 prosentissa tapahtuu, kun Olaf lähtee liikkeessäkin tutkimuksessa. Tässä ehdotetaan myös sitä, että kielletään yritysten toiminta, katoin offshore-pohjalta, jos niiden offshore sijainti on pidentänyt sopimuksen tekoa, haluaisin sanoa, että EUn täytyy kohdella korruptiota ja lahjontaa toisensa liittyvänä asena. Se on kiireinen kysymys. Kiitos. Mr. Kelly. Herra Kelly. I think it's not an exaggeration to say. Ei liene liiottelua sanoa, että nykyinen taloudellinen kriisi lähti alun perin äh, tällaisista muista kriiseistä liittyen esimerkiksi korruptioon ja oman edun tavoitteluun solidaarisuuden sijaan. Ja jos meidän haluamme tästä päästä eroon, meidän pitää päästä takaisin solidaarisuuteen ja yhtäläisyyteen. Minusta meidän täytyy kaikin keinoin taistella petosta vastaan. Olen nähnyt Irlannissa ihmisiä, jotka ovat äh, äh, vaatineet äh, sosiaaliapuja sekä Pohjois-Irlannissa että Irlannissa ja Englannin puolella. Ja esimerkiksi Irlannin pankit ovat pelanneet pingpongia tämän tilanteen salaamiseksi. Ja tämä on aiheuttanut aikamoista huolta meille Irlannissa. Meidän täytyy kaikin keinoin lopettaa petoksen teko ja meidän täytyy hyvin selkeästi ilmoittaa, että tätä asiaa tullaan käsittelemään Euroopan tasolla ja kaikilla tasolla ja rankaisemaan kovasti. Kiitoksia sitten komission ja teillä on puheenvuoro. Mr. President, honorable members. Puhemies, parlamentin jäsenet, kollegani puolesta, Sametan puolesta haluaisin kiittää esittelijä hänen rakentavasta mietinnöstään ja parannusehdotuksestaan, miten voidaan parantaa EU-etujen, talousetujen etujen suojelua. Tässä korostetaan yhteistä vastuuta, joka EU-toimielimillä ja jäsenvaltioilla asiassa on. Haluaisin esittää vain muutaman huomion. Mitä tulee epäsäännöllisyyksien ilmoittamista, Olaf on perustanut uuden informointijärjestelmän, jota kutsutaan -ksi. Se on hallinnointijärjestelmä, joka koskee sääntöjen vastaisuuksia. Tämä on huomattavalla tavalla parantanut, miten raportoidaan väärinkäytöksistä jäsenvaltioista käsiin, mukaan lukien ne toimet, joita te kritisoitte mietinnössä, ne rakennerahastot on, on erityisen huolestuttava alue niin parlamentille kuin komissiollekin. Komissio on ryhtynyt vahvoihin toimiin, jotta parantaisi heikkouksia ja ja kaikkien vakavampia alueita ja ohjelmia, jotka liittyvät toimintasuunnitelmaan rakennetoimissa 2008 vuonna. Tässä pyritään myös yksinkertaistamaan pitkälti toimintaa. Kollegoni kanssa, herra Semetan kanssa, me pyrimme vieläkin vähentämään virhemark- virheprosenttia kohdisen käytössä. Komissio valvoo jäsenvaltioita, mitä tulee 2006 ohjelmien lopetukseen ja varmistamme sen, että valvonta ja hallinnointijärjestelmät uudella ohjelmakaudella tuovat toivottavan hyödyn. Lisäksi komissio tulee olemaan yhteydessä viranomaisten kanssa jäsenvaltiosta varmistaa se, että ne täysin kantavat vastuunsa yhteishallinnossa, joka vahvistuu uusien säädösten kautta Lissabonin sopimuksessa. Huomattavaa edistystä on saavutettu, mitä tulee avoimuuteen edunsaajien kohdalla. Maataloudessa neuvosto on sopinut siitä, että varojen saavien, saajien valvontaan jäsenvaltioiden tasolla tarvitaan tietoa yhdellä ainoalla nettisivulla per jäsenvaltio. Tässä tar- tukeudutaan yhteisen hallinnointiin, jotta jäsenvaltiot saavat paremmin tietoa, niin linkit näihin nettisivustoihin löytyvät Euroopan omilta sivulta sitten Olafista. Haluan kiittää esittelijää vahvasta tuesta, jonka hän on esittänyt Olafin työlle. Kollegani komissaari Semeta on täysin sitä mieltä, että sen pitäisi keskittyä päätehtävänsä vielä eteenpäin tutkimuksen, vaikkakin Olafilla on muitakin tärkeitä velvollisuuksia, aivan erityisesti petosten torjunnassa. Hän on myös samaa mieltä siitä, että Olafin pitäisi keskittyä kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, että pienin mittaisia petoksia pitäisi hoitaa muissa oikeuksissa. 2008 Olaf tarkisti rahoituksen seurantaprosessin, joka liittyy Olafin tapauksiin jossa puhuttiin de minimis-kynnyksistä. Komissaari Semetas ottaa huomioon teidän korjausehdotuksenne ja tekee yhteistyötä sisäisen tarkastustoiminnan kanssa. Olaf tekee läheistä ja IAS on tehnyt läheistä yhteistyötä 23 vuodesta ja ne antavat tietoja toisille niin tarjoavat myös koulutusta ja lisäävät näin mm, henkilökunnan pätevyyttä. Olaf on valmis tekemään vieläkin läheisempää yhteistyötä IIASn kanssa, mitä tulee uusiin oikeuksiin. Mm, Olafin uudet säännöt on välitetty myös parlamentissa, antaa hyviä ohjeita tutkijoille Olafissa prosessioikeudessa ja oikeuksia lisätään myös tähän Olafin äh, sääntöjärjestykseen. Olemme laatineet myös suunnitelmia lainsäädännöstä uudistuksesta Olafin suhteen se tulee välittämään ennen kesää parlamentille. Se tullaan esittelemään myös heinäkuun kokouksessa budjettivalvontavaliokunnassa. Komissaari haluaa tehdä läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa liittolaisena, kun pyritään parantamaan Olafin tehokkuutta ja tuloksellisuutta ja suojellaan paremmin veronmaksajien varoja EU-ssa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen. Tästä kohdasta myös äänestämme huomenna. To include my subject on the plenary, to include my speech on this subject, uh, fight against fraud, because ehkäpä kollegana ajatteli, että jos on sama komission jäsen, niin ehkäpä tämä tällä aiheella on tekemistä toistensa kanssa. Uh, Teidän puheenvuoron otetaan huomioon. Ja juuri tässä kohdassa esityslistaa että todellakaan puhunut aivan